Okay, colleagues. Uh... No niin, kollegat. Meillä on viikon aamuosio, mutta vielä kaksi tärkeää osiota jäljellä. Ensimmäiseksi käsittelemme, miten tätä vammaisten henkilöä se koskevan YK sopimuksen täytäntö toteutuu. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys valiokunnallemme. Kuuntelin radio-ohjelmaa tässä yhtenä päivänä. Siinä käsiteltiin kunnan vammaisen vammaisten oikeuksien lainsäädäntö muistutti, tai muistuttaisin kaikille, että ei ollut pitkän aikaa, kun nuori mies 95 vuonna halusi mennä elokuviin. Hän oli onnettomuudessa pyörätuolissa, hän yritti mennä elokuviin. Hän, hän päässyt Britanniaan, koska sanottiin, että ei, Hän ei päästä sisään, koska se oli tuli paljon riski. Tästä ei ole kovin pitkä aika ja nyt on edistytty viime vuosina. Ei tarpeeksi, mutta monissa maissa on nähty edistystä että vammaisten henkilöiden oikeuksia, oikeuksia pidetään ihmisoikeuksina ja se liittyy tasa-arvoon. tietysti on nähty, mutta tiedetään myös, että muissa osissa maailmaa asiat ovat huonommin kuin meillä. Edistystä tarvitaan ja kehitysmaissa erityisesti siellä on paljon vammaisia, joiden eteen tarvitsee tehdä enemmän. Minulla on ilo pyytää Klaus joka on kansainvälinen vammais- ja kehityskonsortio puheenjohtaja ja hän edistää vammaisten osallistumista aktiivisesti tärkeisiin kehityspolitiikkoihin ja prosesseihin kuuteen Sukupuolivastokomitean ja kestäkehityksen tavoitteet ovat myös hyvin tärkeitä työlle. Mehän me varmistaa, että ne panna täytäntöön kunnolla. Eli Lars, saat vuoron noin seitsemän minuuttia. Thank you, thank, thank, thank you madam. number of other... Ja tähän liittyy myös monia muita asenneeste, asenteeseen liittyviä esteitä liittyvät uskontoon jossain tapauksissa, stereotyyppeihin usein. Ja totta kai joskus puuttuu rahaa, jolla voidaan tarjota palveluita ja tukipalveluita. Ja luettelo voitaisiin jatkaa vielä paljon pidempäänkin. Kolmas Tärkeä asia on, että on enemmän tieteellistä näyttöä siitä, että vammaisia, vammaiset joutuvat ulkopuolelle tavalla, joka haittaa heitä yksilöllisesti valtavasti, mutta se haittaa myös valtiota ja sen taloutta kokonaisuudessaan. Tämä on hyvin tärkeää ja Tämä on tullut yhä selvemmin esille ja tutkimusta on tapahtunut, jolla voitaisiin mitata sitä, paljonko yhteisömme menettävät, jos ne sulkevat ulkopuolelle ihmisiä sen sijaan, kun että tarjoaisivat palveluita osallistamaan heitä, kouluttamaan heitä ja niin edelleen. Ja sitten neljäs asia, jos täällä sanon pari sanaa. No, voin sanoa, että noin kymmenen vuotta sitten varmastikaan tätä asiaa olisi käsitelty, joten toisin sanoen vammaisuus kehityskontekstissa on nouseva puheenaihe EU-tasolla ja kansainvälisellä tasolla. Ja tämä on hyvä asia. Ja olemme nyt tarkastelleet tätä, näitä hyväksyttyjä sopimuksia ja kehyksiä ja paljon viittauksia on vammaisen henkilöihin näissä kestävän kehityksen tavoitteissa ja 2030 agendassa Sendain kehys voitaisiin myös mainita tässä yhteydessä, mutta lisäksi myös totta kai vammaisten oikeudet, joita edistetään vammaisten yleissopimuksen myötä. Sitähän on neuvoteltu ja se hyväksyttiin 10 vuotta sitten. Tänä vuonna siis, äh, sitä on kymmenen 10 vuotta, sillä yritetään puuttua näihin ihmisoikeuskysymyksiin ja saada ne toteutettua vammaisille. Ei kyse uusista vähemmistöoikeuksista, vaan siltä, että vammaiset saavat nauttia no, samoista ihmisoikeuksista ympäri maailman. EU on ratifioinut tämän sopimuksen, yleisopimuksen, kuten tiedätte, mikä on suuri voitto vammaisliikkeelle myös. Ja hyvin mielenkiintoista meille ja keskustelumme on, että tämä yleissopimus Siihen liittyy kaksi artikkaa, jotka käsittävät humanitaarista apua ja kehitysyhteistyötä. En nyt puhu luvuista ja artikloista sen päin niin 11 ja 32, jos haluatte lisää tietoa. Mutta pähkinäkuoressa tämä tarkoittaa sitä, että EU on ratifioinut sen, joten sillä on velvollisuus tehdä humanitaarisesta työstä ja kehitystyöstä samansuuntaista yleissopimuksen kanssa. Se tarkoittaa useita asioita. Sen pitää siis kuulla vammaisia näillä aloilla. Se tarkoittaa myös sitä, että pitää varmistaa se, että kaikki työ ei luo uusia esteitä. Se on lähtökohta. Klassinen esimerkki olisi että rakennetaan koulu maanjäristyksen jälkeen tai osana koulutusuudistusta maassa X, Y, Z. Ja sitten tämä ei saa luoda uusia esteitä vammaisille, vaan esteettömyyskriteerit pitää ottaa huomioon alusta asti. Sitten pitää panna täytäntöön ja parantaa täytäntöpanoa EU-ssa noudattaen vammaisten yleissopimusta ja tässä kontekstissa tämä edessäni oleva lausunto astuu mukaan kuvaan. Ja nyt otan huomioon myös aikarajan. Konkreettisia ehdotuksia tästä tekstistä antaa teille selvä, tai siis annan minä vielä. Tämä on loistava aloite. Laatia lausunto tästä raportista, jota johtaa työllisyysvaliokunta arvoparlamentissa – Miksi se on loistava aloite? Siksi, että se auttaa vahvistamaan raportin ulkoista ulottuvuutta ja se muistuttaa EUta siitä, että paljon tekemistä on ulkoisten toiminnan osalta ja tämä ei liity ainoastaan sitten tarkastellaan vammaisten oikeuksia Euroopan sisällä. Totta kai sekin on äärimmäisen tärkeää myös mutta kehitysvaliokunnan tehtävänä on viedä eteenpäin tällaista vahvaa lausuntoa osana mietintöä. Kolme konkreettista asiaa, jotka liittyvät tähän lausuntoon. Ensinnäkin minusta olisi hyvä sisällyttää viittaus Sendain kehykseen ja katastrofin riskivähennyksen, kuten selitin samalta osin, kun puhutaan 2030 agendasta – molemmat ovat relevantteja. Ja lausuntohan mainitsee humanitaariset humanitaarisen avun hyvin, joten tässä on kyse valtavirtaistamisesta. Toinen ehdotus tälle lausunnolle minulta olisi sellainen, että se liittyy EUn rooliin suhteessa yleissopimuksen edistämistä, erityisesti vuoropuhelun kautta se käy kumppanimaiden kanssa, oliko sitten ihmisoikeus tai kehitys vuoropuhelusta Tällä pitäisi pyrkiä varmistamaan, että vammaisten oikeuksia, oikeudet mainitaan ja että yleissopimus myös mukaan lukien haasteet, joita EU kohtaa yleissopimuksen täytäntöönpanossa. Joten en nyt tässä pyydä sanomaan, että ikään kuin EUlla olisi kaikki tieto, miten tehdä tämä, vaan pikemminkin pitäisi avata keskustelua kumppanimaiden kanssa ja oppia toisiltamme sitten. Ja osittain pitäisi sisällyttää sitten myös vammais- liikkeet, vammaisjärjestöt noissa maissa näihin vuoropuheluihin, jotta todellakin tämä motto ei mitään ilman niin meitä toteutuu. Ja kolmas viimeinen ehdotus tähän lausuntoon voitaisiin ehkä viitata meneillään oleviin ja tuleviin mahdollisuuksiin politiikkaprosesseissa, jotka ovat esillä EU-ssa. Korostaisin niistä kahta. Ensimmäinen tämä uudelleen muotoiltu kehityskonsensus, eurooppalainen konsensusta koskeva kehitys, se on yksi näistä avainasiakirjoista korkealla tasolla, jotka varmistavat, että valtavirtaistamista voi tapahtua ja tähän asti vammaisasiat eivät ole vielä ottaneet paikkaansa yleissopimuksen myötä tässä konsensuksessa. Ja on uusi pelinavaus, jolla tämä saadaan oikaistua. Ja toinen ehdotus, neuvottelut tai tämä monivuotisen rahoituskehyksen väliarvio. Siinä pitäisi tarkastella sitä, miten, mitä EU on tehnyt rahoitusvälineiden saavut tähän asti, jotta voitaisiin arvioida sitä, sillä on sitoumuksia, jotka liittyvät vammaisnäkökulman valtavirtaistamiseen – kehitysalalla. Pitää siis selvittää, mitä on tehty tähän asti, ja siitä laatia sitten suosituksia sen perusteella. Lopuksi meillä ei ole ikinä aikaisemmin ollut näin vankkaa ja voimakasta täytäntöönpano kehystä vammaisten oikeuksien osalta useita kehyssopimuksia Yleisopimuksia on totta kai mainittu, niistä on puhuttu, mutta nyt on kyse täytäntöönpanosta ja siitä, että varmistetaan, että olemassa olevat sitoumukset toteutuvat. Parlamenttivaliokuntanne ja kansalaisjärjestöt, kuten omamme ja kaikki yhdessä, meillä on nyt mahdollisuus panna täytäntöön näitä sanoksia, mutta myös muistuttaa niitä, jotka panottelut jatkuvasti, että tämä on tärkeää ja meidän kaikkien pitäisi olla tästä hyvin selväsanaisia, jos va- vammaisasiat mainitaan sopimuksessa, se tarkoittaa sitä, että täytäntöönpano tapahtuu automaattisesti. Meidän pitää aina viedä asioita eteenpäin ja muistuttaa ihmisiä siitä, miten tärkeää nämä kysymykset ovat. Kiitoksia. Okay, thank you very much. Kiitoksia. I'm going to give the floor first. Annan puheenvuoron ensin Heidi Hautalalle, joka laatii lausunnon, jonka mainitsitte. Olkaa hyvä. Much, Linda. Um, uh, Kiitos Linda. Kaikki mitä herra Bosselman sanoi osui asian ytimeen. Emme voisi olla enempää samaa mieltä siitä, että mikä merkitys on sillä, että vammaisasiat sisällytetään kaikkeen kehittämispolitiikkaan. Suuri hetkeni työssä oli, kun olin YK yleiskokouksen erityiskokouksen yhteispuheenjohtaja. Oli hieno kuulla, miten useat hallitukset ja heidän edustajansa totesivat, että ei mitään meidän puolestamme ilman meitä. Eli tuli hieno tunne, että vammaisilla ihmisillä täytyy olla oma osansa yhteiskunnassa. Heillä täytyy olla osansa myös siinä, kun harjoitetaan ja tiedotetaan politiikasta, jolla heidän asemansa parannetaan. Eli se, mitä herra Bossamo myös sanoi, että vammaisyleissopimus on paras mahdollisuus koskaan saada aikaan kulttuurimuutos. Että nämä tapahtumat, jotka sinä, Linda, kuvasit elokuvista, tulipaloriskiongelmat, eivät enää tapahtuisi. Mutta voisin kertoa, että ihan äskettäin näin Ukrainan lentoyhtiön nettisivuilta. Siellä todettiin, että vammaiset pääsevät lennolle, mutta jos heidän olemuksessaan on jotain muita ihmisiä häiritsevää, silloin heidät voidaan poistaa lennolta. Vannon, että tämä on totta nykyään. Ja täytyy varmistaa, että tulee sellainen täydellinen kulttuurimuutos, että tällaista ei voi ikinä enää tapahtua. Mielelläni teen yhteistyötä herra Bosselmanin kanssa. Hän edustaa suurta konsortiota, yhteenliittymä vammaisten ihmisten keskuudessa, jotka tietävät, minkälaista vammaista niillä on niin, että lausuntoa voidaan parantaa ja varmistaa, että todellakin vammaisuus kaikissa ulottuvuuksissaan otet, sisällytetään humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön politiikkoihin. Monia asioita voidaan siis tehdä ja olen kovin tyytyväinen, että Sendai-kehys eh, katastrofi selviytymiseen on otettu mukaan. Me olemme olleet aktiivisia Sendai-asiassa ja se todellakin täytyy lisätä tänne. En varmaan voi todeta tämän enempää. Täytyy varmistaa, eh, että valiokunta voi kovasti painottaa korostaa kehitysyhteistyöpolitiikan ulottuvuutta ja kuten eh, herra Bosselman sanoikin, niin täytyy vaatia, että vammaisuus on aiheena kaikissa vuoropuheluissa EUn ja sen kumppanimaiden välillä. Ja uskon, että yksi parhaimmista tavoista parantaa vammaisten elämänlaatua kehitysmaissa on, että EU antaa kohdennetumpaa tukea itse vammaisten omille liikkeille. Kiitos. Kiitos Heidi. Kaksi kollegaa, mitä puheenjohtaja voisi tiedä eli Schleindavo. Thank you, uh, Madam. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset Bosselmanille. Jos sallitte, niin haluaisin puhua kroattia. gospodine Bosselman, puno uh, na svim vašim... Haluaisin kiittää herra Bosselmania hänen kaikista kommenteistaan ja ehdotuksista lausuntoon, lausuntoon jota me tulemme valmistelemaan ja josta me äänestämme valiokunnassa. Olen sitä mieltä, että tämä tulee olemaan edustava lausunto. Minä halusin puhua kahdesta asiasta. Ensimmäinen on hieman yleisempi huomio. Se liittyy juridisiin määritelmiin, joilla on konkreettisia vaikutuksia ja seurauksia. Minä olen esimerkiksi tietoinen sokeiden kohtaamista ongelmista. Tämä on erityiskategoria vammaisia, joita ei aina edes Euroopan unionissa määritellä juridisesta näkökulmasta riittävän täsmällisesti, eli Joissakin maissa sokeet, sokeat eivät voi nauttia juridista oikeuksistaan, koska juridisesti he ovat sidoksissa toisiin järjestöihin. Ja tällainen tilanne varmaan on olemassa Euroopan unionin ulkopuolellakin. Toinen huomio viittasitte siihen, että meidän tulisi käyttää tilaisuutta hyväksemme, kun laaditaan uutta konsensusta kehitysasioihin. asioihin Minun tietojeni mukaan Euroopan unionin komissio tulee julkistamaan tiedonannon tämän vuoden loppuun mennessä ja eilen sain päivitettyä tietoa, jonka mukaan tämä tulisi tapahtumaan vasta vuonna 2017. Ja ehkäpä teidän kannaltanne ja koko kansalaisyhteiskunnan kannalta mielenkiintoinen tieto on se, että ensi viikolla – järjestetään tai käynnistetään julkinen kuuleminen uusien maailmanlaajuisten tavoitteiden toteuttamisesta, eli vuoden 2030 agenda. Marraskuussa 2016 julkistetaan kaksi tiedonantoa. Ensimmäinen liittyy liittyy sisäiseen täytäntöönpanoon, jotka liittyvät kehitystavoitteisiin Euroopan unionin sisällä ja ulkopuolella. Minun mielestäni tämän julkisen kuulemisen aikana olisi tärkeää, että kansalaisyhteiskunnan ääni tulee kuuluviin teidän järjestönne mukaan lukien. Ja tämän jälkeen vuonna 2017 julkistetaan tiedonanto uusista, uudesta kehitysyhteistyökonsensuksesta. Halusin jakaa nämä tiedot teidän kanssanne, koska sain ne vasta eilen ja minun mielestäni tässä kontekstissa ne tulee mainita. Kiitos sitten Eli Schlein. Grazie Presidente. Ehm, parlo a nome della, della... Kiitos puheenjohtaja. Puhun ryhmä, kollegani Letizia Toijan sijasta, joka tässä Taitaa olla puhelin siinä, joka häiritsee tulkkauskanavia. Selvä, nyt asia hoitui. Nyt toimii. Niin, halusin kiittää teitä kovasti. Valitettavasti Patricia Toija ei siis päässyt paikalle, ja hän pyysi minua lukemaan tämän puolestaan pahoittelut, etten päässyt paikalle. Minun piti palata Italian tärkeä kokous Milanossa – Minusta on tärkeää, että kehitysvaliokunta parlamentissa laatii tai antaa hyvän panoksensa siihen, miten paran täytäntöön vammaisten yleissopimus on tärkeää. Muistuttaa, että 15 prosenttia maailman väestöstä, miljardi ihmistä, on vammaisia ja 80 prosenttia suunnilleen heistä asuu köyhissä ja kehittyvissä maissa. Ja meidän pitää ottaa tämä huomioon tarkistuksissa, jotka ja tämän halusin ottaa esille se, miten tärkeää on, että valtavirtaistetaan. Tämä on äärimmäisen tärkeää, jos haluamme osallistavaa kestävää kehitystä. On myös tärkeää laatia mekanismeja, joilla voidaan kerätä ja valvoa disaggregoitua tietoja, jotka, jossa käsitellään muassa sukupuolta, ikäynä muuta. Ja EU pitää kerätä tietoa kaikissa hankkeissa, joita se rahoittaa, sillä tilastotietojen puute estää ja vaikeuttaa toimintaa tukea vammaisia kehittyvissä maissa. Lopuksi minusta on hyvin tärkeää auttaa vammaisia ei ainoastaan hätätilanteissa, vaan erityisesti katastrofien jälkeisissä tilanteissa. Kiitos. Um, thank you. Kiitos. Lars, haluatko vielä vastata kysymyksiin? Laitan ensin mikrofonin päälle. Kiitos. Jotkut olivat kysymyksiä, toiset yleisempiä kommentteja, ja sekin kyllä sopii. Eli minun osaltani lähden liikkeelle tästä viimeisestä kohdasta. Minulla ei ollut aikaa perehtyä siihen syvällisemmin, mutta se, että Eh, eriteltäisiin tätä tietoa. Se on asia, jota me työstämme. Se on tärkeää aivan erityisesti, jos otamme huomioon Agenda 2030, koska siellähän sitä vaaditaan. Mutta me olemme samaan aikaan myöskin hyvin realistisia, koska tämä vaatii eh, kapasiteettia tilastotieteilijöiden ja tilastolaitosten suhteen ja myöskin köyhemmissä maissa. Eli tämä on asia, jota me työstämme ja on tärkeää, että siitä puhutaan, koska 15 prosenttia ja 80 prosenttia nämä numerot, jotka täälläkin tulivat mainituksi minunkin suullani, ne ovat hyvin luotettavia arvioita, mutta ne ovat kuitenkin arvioita, ne eivät ole tilastotieteellisesti vankkaa tietoa. Tämä on vain tosiasia ja tämä on tärkeää pitää mielessä. Sitten Kehityskonsensus, sekin mainittiin. Kiitokset tästä tiedosta, tästä uudesta tiedosta, jonka saimme, josta en ollut tietoinen. Eli että prosessi ei, sitä ei vietäisinkään päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä, vaan se menisi ensi vuoden puolella 12. toukokuuta. En nyt ole aivan varma tästä päivämäärästä, mutta joka tapauksessa hallinnollisella tasolla EUn kehitysyhteistyöministerit keskustelevat tästä asiasta. Tämä on lisätieto, jonka minä voisin tarjota teille toivoen, että tämä tieto on oikea ja se viimeisin tieto, mutta voitte luottaa siihen, että me tulemme kyllä seuraamaan tilannetta ja kannamme kortemme kekoon konsultaation ja muiden kanavien kautta koska tämä on hyvin tärkeä asiakirja. Ei sen takia, että kyseessä on asiakirja, vaan sen takia, että se saattaa yhteen kaikkien EU-toimielinten mielipiteet kehitysyhteistyöasioissa. Ja tästä syystä se on niin vahva ja niin relevantti meidänkin kannaltamme. Ja nyt varmaankin olen sitten puheenvuoroni saanut päätökseen. Thank you very much. Kiitoksia. Tiedätte hyvin, mitä neuvosto tietää paremmin kuin me. Me halusimme saada tietää, että antaisiko neuvosto meille päivämäärän ja mistä he keskustelevat. Se auttaisi kovasti puheenvuoron. Plasensia Mima Colada komissiosta on paikalla. Haluaikohan lisätä jotakin ennen kuin Heidi Hautala saa taas puheenvuoron? Ei pitkään, sillä meillä on Erik Solhan tulossa OECDstä. Haluan, että jatketaan, mutta sieltä olkaa hyvä. Very briefly to, um... No ihan lyhyesti. Toteaisin komission intressin yleissopimuksen täytäntöönpanoon. Pidämme oikein hyvänä, että asiasta keskustellaan. Ja Pidämme hyvänä tätä lausuntoa työllisyysvaliokunnan mietintöön. Haluaisin ottaa lyhyesti esille, että vammaisten oikeuksien edistäminen EUn ulkoisissa toimissa on yksi 20 10-20 vammaistrategian tavoitteista. Ulkoiset toimet ovat yksi sen aloista ja nyt olemmekin arvioimassa ja laatimassa edistyskertomusta strategiasta. Otamme siihen mukaan mainitut toimet strategiassa sekä myöskin tarkastelemme suosituksia, joita CRPD-komitea laati sen jälkeen, kun se oli käynyt vuoropuhelua, EUn kanssa yleissopimuksen täytäntöönpanosta. Kiitos. Thank you very much, Heidi. Kiitos Heidi, haluatko sanoa vielä jotain That, uh... lyhyesti minusta? Tätä lausuntolunnosta voidaan parantaa varmasti tarkistuksilla, joten otan mielelläni vastaan tarkistuksenne myös kansalaisjärjestöiltä, herra Bossemanilta ja muilta. 25. huhtikuuta kello 12 mennessä pitää jättää tarkistukset ensi maanantaina, joten pikaisesti kiitos. Niin piti juuri sanoa, että 25. huhtikuuta mennessä pitää että tarkistukset, joten ne pitää saada nopeasti. Äänestys 24. toukokuuta. Kiitos herra Bosselman Lars. Kiitos, että tulit paikalle tänä aamuna. Toivottavasti kestävyyden tavoitteiden myötä voidaan saada aikaan muutosta parempaan päin vammaisille, jotta saadaan ihmisarvostelemaan ja kaveria jätettä on tämä ohjelman nimi. Siinä pitää pitäytyä. Varmistetaan, että niin käy. Kiitos. Kiitos. Kiitos and I'll invite Eric Sol- ja pyydän Erik Solheimia tulemaan tänne ylös. Okay, colleagues, last but not least. Kollegat, viimeisenä kohta 20, virallinen kehitysapu. Ja minulla on ilo tervetulleeksi Erik Solheim. Hän on OECDn kehitysapukomitean DAC DACin puheenjohtaja. DAC on käynyt korkean, on korkean komitea, joka kokouksen Pariisissa helmikuussa päätöksessä tehtiin, jolla muutettaisiin tapoja, jolla virallista kehitysapua no mikä lasketaan virallisiksi kehitysavuksi. eri varmasti tiedät, että monet kansanjärjestöt muun muassa ovat huolissaan mahdollisista muutoksista virallisen kehitysavun määritelmään, jonka myötä virallisen kehitysavun raportointi avataan sotilashenkilökunnan rahoitukselle tavalla, joka voisi asettaa riskin sen välillä, että miten erotellaan kehitysapu ja sotilaskulut. Valiokunnassa me tiedämme, että turvallisuus on tärkeä, jos halutaan kehitystä, niin ymmärrämme ilman turvallisuutta. No, turvallisuushan on yksi suurimpia esteitä kehityksellä ja se voi tuhota kehitystä, niin ymmärrämme, mutta ehkä voisit kertoa lisää tästä taustalla olevasta ajatusta. Totta kai tähän liittyy paineita, jotka ovat pakolaiskriisin takia. Monet hallitukset paljon rahaa maahanmuuttajiin nyt ei on sisällä joten kolme mielenkiinnolla kantoja siis siitä, mitä tapahtuu julkisen kehitysavun suhteen, mutta Taban Beki oli täällä tänä aamuna. Hän puhui meille laittomista rahavirroista ja raportista, jonka hänen komiteansa ja Afrikan unioni olivat laatineet, ja hän pyysi meitä luomaan institutionaaliset yhteydet heihin. Siihen liittyy Panaman paperit muun muassa – ja se, miten ihmiset ovat yhä tietoisempia siitä, mitä tapahtuu. On ilo saada sinut tänne tänään puhumaan näistä tärkeistä aiheista, jotka ovat nyt otsikoissa ja tämän valiokunnankin käsiteltävissä. Kiitos, ole hyvä. Thank <coughs> you so much, Kiitos kovasti, Linda. Miellyttävää olla takaisin kehitysyhteistyövaliokunnassa. Aloittaisin laajasta kuvasta ja sitten nämä erityiskysymykset vähän myöhemmin Laaja kuva on seuraava. Kertoisin teille suurimman salaisuuden nykymaailmasta. Erityisen hyvin, hyvin salaisuus on Euroopassa. Maailma on hieno paikka, eikä se koskaan ollut parempi. Kukoistavinta aikaa eletään 2015 oli keskimäärin onnellisin vuosi yhteiskunnan historiassa tietysti, ei kaikille Etelä-Sudanissa ja Syyriassa, mutta keskimääräiselle ihmiselle ei ole koskaan ollut paremmat ajat. Vähäisin mahdollisuus kuolla väkivallan seurauksena nyt ei ole koskaan ollut lihavampia, paremmin koulutettuja, pidempiä, terveempiä ihmisiä, jotka elävät pidempään ja paremmin kuin milloinkaan aikaisemmin yhteiskunnan historiassa. 2015 oli viimeisin vuosi ihmiskunnan historiassa, kun esiintyi poliotapaus. 2016 saattaa olla ensimmäinen vuosi ihmiskunnan historiassa, kun ei ole yhtäkään poliotapausta koko planeetalla. En pitkästytä teitä monilla luvuilla, mutta jos ehkä yksi. Seitsemän miljoonaa. Ehdottaisin sitä. Tämä määrä lapsia 2016 selviytyy verrattuna siihen, jos oltaisiin 90 vuoden tasolla. On puolitettu lapsikuolleisuus. 7 miljoonaa enemmän lapsia selviytyy. Se aiheuttaa tietysti useita onnellisia isiä ja äitejä. Tietysti lapsiakin kuolee, mutta yleiset viestimet eivät sitä, sitä aina kerro. Laaja kuva täytyy ymmärtää oikein. Kaksi pääsyytä, miksi pärjätään paremmin. Aatamista ja Eevasta 90-luvulle tuli ihmisiä lisää joka vuosi Manchesterista, teollisen vallankumouksen alusta. Niin, suhteellisuus katsoi, mutta 90-luvulla absoluuttisesti oli joka vuosi enemmän. Mutta lapsikuolleisuus on puolittunut sen jälkeen ja pidempi elinjään odotus ja kaikki tällaista. Parempaa politiikkaa on ollut ja enemmän voimavaroja. Kaksi syytä. Politiikka on tärkein. Jos tarkastellaan suuria menestystarinoita, Singapore, Korea, Kiina, kaikissa on kysymys siitä, että saadaan politiikka kuntoon. Ei niin, että olisi enemmän voimavaroja kuin muilla – politiikka kuntoon, suuri edistys. Tarkastellaan Etiopiaa, Afrikan mannerta. Viimeisen 15 vuoden ajan 10 prosentin talouskasvu. Jos menee Addis Abebaan, niin helposti näkee, että sillä on merkitystä. Politiikka kuntoon on ykkönen, ja tarvitsemme sitä, että on vahva valtio, ei lähdetä siihen ääri- tai oike- oikeiston harhaan, että pärjätään ilman valmiota, valtiota, mutta ei voida myöskään pärjätä ilman markkinoita ja yksityistä sektoria. Mutta vaikka politiikka saadaan kuntoon, tarvitaan myös voimavaroja. Ja se, mistä sovittiin viime vuonna Addis Abebassa, on, että kolme kehitysresurssia, verot, yksityiset investoinnit ja sitten kehitysapu. Kolmesta, hyvät ja naiset, herrat, verot ovat selkeästi tärkeimmät. Olemme taipuvaisia puhumaan siitä, että niin kuin me olisimme kehityksen liikkeelle paneva voima. Olen usein kuullut sanottavan, että UNICEF, UNESCO tai EU järjestävät koulutusta. Ei se näin ole. 98 prosenttia kaikesta koulutuksesta kehitysmaissa maksetaan sen valtion veronmaksajille, veronmaksajat maksavat sen Intiassa, Kiinassa. Siis en tarkoita, etteikö kansainvälisellä yhteisöllä olisi merkittävä rooli. Me tarjoamme tekniikkaa, parhaita käytäntöjä, asiantuntijuutta ja monia muita hyviä. Mutta suurin osa koulutuksesta on sellaista, jonka kunkin valtion veronmaksajat maksavat. Veroilla on siis merkitystä. Ähm, Bekikin otti esille, että Afrikasta virtaa paljon pääomaa pois mutta sinne myös virtaa rahaa kehitysapuna. Tämä ei voi jatkua. Se voi haittaa suuresti Afrikan ihmisiä, mutta se ei ole reilua meidän veromaksajamme kohtaan. Miksi meidän pitäisi äh, virtauttaa rahaa Afrikkaan, jos sieltä virtaa myös pois veroparatiiseihin, pienille saarille tai minne vaan. Sille täytyy saada stoppi. Sen vuoksi olemme lähteneet moniin aloitteisiin, jotta verojärjestelmät voivat parantua. Veroaloite siis aloitettiin, jossa on kyse siitä, että kehitysmaita helpotetaan saamaan aikaan hyvät verotusjärjestelmät. Köyhimmät saavat 10 prosenttia bruttokansantuotteesta veroista. EU-tasolla se on noin 35, eli verrataan 35 prosenttia ja verrataan 10 prosenttia ja ajatellaan julkista sektoria ja terveyspalveluja. Eli tarvitaan parempi verohallinto kehitysmaihin. Tulevina vuosina tulee automaattinen verotietovaihto, mikä tarkoittaa, että Norjan hallitus voi pyytää UK hallitukselta tietoja veronmaksajasta Norjasta, joka on laittanut rahaa Luxemburgin, Sveitsiin tai minne vaan. Se saadaan automaattisesti. Mutta ne kansakunnat, joilla ei ole kunnollisia verohallintoja, he eivät ehkä pysty käyttämään näitä tietoja. Sen vuoksi täytyy parantaa veroponnisteluja. Automaattinen tietojen vaihto auttaa varmasti. Ja myöskin automaattiset tiedot pääoman siirroista. Sitten olemme aloittaneet niin kutsutun BEPS-aloitteen veropohjan rapautuminen ja voitonsiirrot, se on ihan ysimessä. Usein kyse ei ole laittomuksista, mutta kuten presidentti Obama sanoi, en välitä siitä, onko se la- laitonta, jos se on epämoraalista, että siirretään voitot päämäärään, jos ei makseta veroja, mieluummin kuin että maksettaisiin verot siellä, missä tuotanto tapahtuu. Kuten varmaan muistatte, niin valtiovarainministeri Osborne teki selväksi, että useat Starbucks, Google, Microsoft, kolme kukoistavinta amerikkalaista yhtiöä eivät maksa veroja UKssa. Starbucks ei maksa veroja UKssa, ne eivät maksa myöskään Vietnamissa tai Perussa tai Panamassakaan, jos nikseen tulee. Tämä täytyy siis pysäyttää tällainen käytäntö. Verot täytyy maksaa siellä, missä tuotanto on. tuotantoa, jos on useissa valtioissa. Sitten maksetaan Kongossa osa, osa Kiinassa, jos kaikki valtiot ovat siinä mukana. Ja on monia muitakin aloitteita. Ja suoraan sanoen te poliitikkoina saitte suuren lahjan Panama-vuodosta. Jos ette voi käyttää tätä mahdollisuutta nyt pureutua veroparatiiseihin ja veronkiertoon, niin kumma. Tämä on fantastinen juttu. Tässä ei voi olla laukaisematta maalia, jos sen näin haluaa ilmaista. Nyt kyse on poliittisesta tahdosta Euroopassa, Yhdysvalloissa sekä Kiinassa, jos ajatellaan, että suurimmat toimijat maailmassa tarttuvat nyt mahdollisuuteen. Jos on alhainen verotaso, jonkun sitä täytyy maksaa. Jos halutaan hyvät julkiset palvelut, jonkun täytyy maksaa. Jos halutaan nostaa ihmiset köyhyydestä, täytyy maksaa ja verot ovat taas avainasemassa kehityksessä. Toiseksi yksityiset investoinnit nekin lisääntyvät hurjasti ja mitä nyt tehdään siihen, että tarkastelemme että miten voidaan saada mukaan enemmän yksityisiä investointeja. Jos Pariisin sopimus halutaan toteuttaa, ja nyt valtioyhtiöt kirjo- allekirjoittavat suurimman sopimuksen ihmiskunnan historiassa. Ei ole ollut suurempaa ollut aiemmin. Mutta jos halutaan saada aikaan tuloksia, niin kyse on siitä, että yksityiset investoinnit täytyy saada vihreään talouteen mukaan. Vihreät investoinnit ovat tulosten kannalta merkittävät. Sitten virallinen kehitysapu. Se on itsessään merkittävä lähde. Se on se suola vedessä, joka saattaa muuttaa virtauksia. Köyhimmät valtiot ovat asemassa, jossa virallisella kehitysavulla on suuri merkitys. Kaksi kolmasosaa äh, rahavirroista suunnilleen köyhimmissä valtioissa. Niillä on hyvin vähän voimavaroja verrattuna keskitulon maihin, kuten Turkki ja Kiina. Siellä muut tulolähteet ovat paljon merkittävämmät. Täytyy siis keskittää julkista kehitysapua, eh, käyttää sitä siis enemmän köyhimmille vaille ja käyttää sitä vain katalysaattorina keskitulon maissa. Millä me nyt olemme nähneet, että 2015 ensimmäistä kertaa moneen vuoteen, niin trendi siihen, että tulee vähemmän apua. Köyhimmille maille katkesi ja nyt 4 prosenttia oli kasvua vähiten kehittyneisiin maihin. Siinä monet olettivat, että osuus olisi vähentynyt finanssikriisin aikana, mutta näin ei käynyt. Humanitaarisen kriisin aikana näin ei käynyt, tai maahanmuuttokriisin aikana näin ei käynyt, nyt kun se on poliittisen aikana agendassa etusijalla. Se on koko ajan kasvanut viimeisten vuosien aikana. Mutta tietysti ei ole lupausten tasolla kuitenkaan, mitä EU:ssa on lupattu, luvattu. Ollaan jäljessä, mutta vuodelta apu kasvaa. Se täytyy suunnata enemmän vähiten kehittyneille. Sitten eh, sitä täytyy käyttää enemmän katalysaattorina moniin hyviin tarkoituksiin. Tietysti itsekin mainitsitte nämä asiat. Neljäs suurta reformia on yritetty toteuttaa viime vuosina julkisen kehitysavun käytössä sen lisäksi, että varmistetaan, että enemmän suuntautuu vähiten kehittyneille. Yksityinen sektori ei voi esimerkiksi Keski-Afrikan tasavallassa järjestää koulutusta. Se on haihattelua. On tiettyjä asioita, joita vain julkinen sektori voi tehdä mutta yksityisellä voi olla muilla sektoreilla osuutta. Joitakin sääntöjä on muutettu rauhassa ja turvallisuudessa. Ne ovat kovin pieniä muutoksia. Maksimissaan se vaikuttaa prosenttiin avusta. Sillä on pieni merkitys avun kokonaisosuudesta. Siltikin nämä ovat hyödyllisiä muutoksia. Osa kansalaisyhteiskunnasta pelkää, että tämän kautta voidaan mobilisoida rahaa sotilaallisiin tarkoituksiin, niillä ei ole perustetta. Minä olin Norjassa ministerinä usean vuoden ajan, käsittelin kehitysapua tai vastasin kehitysavusta ja olen varma, että jos olisi, olisi ollut pieninkin mahdollisuus, että äh, puolustusministeri olisi voinut käyttää kehitysapua sotilasmenojen kattamiseen Afganist- Afganistanissa, niin ei olisi annettu tapahtua. Sehän heikentää koko avun ajatusta. Siis äh, turvallisuus on avainasemassa kehityksen suhteen, mutta sillä heikennettäisiin sitten terveyttä ja koulutusta muita sektoreita. Pieni muutos kun äh, Yhdistynyt kuningaskunta äh, reagoi Ebolaan eri, erityisen hyödyllisesti Sierra Leonessa, niin ilman äh, Kiinasta ja UKosta Ebola kriisiä olisi voitu hoitaa. Saatiin lääkkeitä. Sitten kun haluttiin sotilassairaaloita lähettää sinne, niin Chavez tunnusti sen avuksi ilman mitään ongelmaa. Siellä käytettiin ilmakuljetusyhtiötä, jos käytetään, täytyy tunnustaa, mutta jos sitten sotilaslentokoneella olisi kuljetettu, se on tehokkaampaa, nopeampaa, niin nykyisellä säännöllä sitä olisi voitu tunnustaa avuksi. Meistä tässä ei ole logiikkaa. Pieni muutos, mikä tekee sen helpommaksi kuljettaa tulevissa kriisitilanteissa. Haluttiin te varmistaa, että että sotilashenkilökuntaa on helppo kouluttaa ottamaan huomioon sukupuoleen liittyvä väkivalta. Tätäkin on nyt helpompaa apubudjetin kautta tehdä, mutta pieniä muutoksia. Toinen muutos, joka on tehty, valiokuntakin on sitä varmaan käsitellyt aiemmin, koskee lainoja. Useat EU-jäsenet antavat hyödyllisiä kehitysapulainoja, nyt sääntöjä on muutettu niin, että laina, joka annetaan vähiten kehittyneelle maalle, sen osuus on suurempi kuin keskitason maalle. Se on tietysti loogista. Näin halutaan tapahtuvan. Olemme muuttaneet sääntöjä niin, että saa niin kutsutun takuekvivalentin, niin että lainan suhteellinen arvo, joka tunnustetaan avuksi, on suurempi. Sekin on loogista, koska aiemmin järjestelmä oli sellainen, että jos laina käytettiin väärin, niin sitä kohdeltiin eri tavoilla kuin jos lainaa käsiteltiin vastuunalaisesti. Silloin laina tuli vähemmän ja se, siinä oli ihan väärät kannusteet. Kolmanneksi, Olemme paljon keskittyneet yksityiseen sektoriin, se on se pää tärkein reformi. EU-mailla on erilaiset järjestelmät, ja nyt järjestelmä, jota olemme soveltaneet, että ne, joilla on kehittyneet rahoituslaitokset, Pohjoismaat, UK, niillä on hyvin kehittyneet rahoituslaitokset, jos valtio laittaa rahaa mukaan, niin se tunnustetaan virallisena julkisuus- ja kehitysapuna – Tietysti jos jossain vaiheessa mm, rahaa uudelleen suunnataan äh, valtion budjettiin, niin sitten kohtelu muuttuu, mutta minun valtioni on laittanut Norfandiin aina rahaa ja sitten se investoidaan kehitysalalla ja tunnustetaan kehitysavuksi silloin, kun se laitetaan kehitysapurahoituslaitokseen. Ranska esimerkiksi sillä tätä järjestelmää ei ole. On muita järjestelmiä käyttää kehitysapurahoitusta. Sitten on mekanismeja yhden sektorin kanssa. Tarkastellaan asiaa väline- tai tapauskohtaisesti. Kova kamppailu oli, koska kaikki valtiot pitävät omaa järjestelmäänsä ylivoimaisena, haluavat sille tunnustusta mutta eivät haluaisi muita järjestelmiä niin hyvin tunnustaa. Mielestäni tässä on kaksi eri tietä Roomaan. Molemmat päätyvät Roomaan ja mielelläni tuen molempia niistä, enkä voisi sanoa, että Norjan järjestelmä on ylivoimainen verrattuna Ranskan järjestelmään tai toisinpäin. Lopuksi ehkäpä suurin virtahe tällä hetkellä 90-luvulla sovittiin OECDssä, että pakolaisten vastaanottamiskulut tunnustetaan viralliseksi kehitysavuksi. Tämä tapahtui silloin, kun pakolaiskustannukset olivat hyvin rajoitetut. Sitten kun olin komitean puheenjohtajana, noin kolme prosenttia oli pakolaisten vastaanottamisen osuus että silloin ajattelin, että ei tarvitse tehdä mitään. Nyt tietysti kaikki äh, OECD-jäsenet, Itävalta, Sveitsi, Pohjoismaat ovat sillä tasolla, että se on noin 20 prosenttia kehitysbudjetista. Ei kustannukset, jotka liittyvät Turkin ja Libanonin Jordanian tukemiseen, vaan pakolaisten vastaanottaminen kotimaassa. Olen ottanut sen kannan, että tämä on ihan sääntöjen mukaista, sääntöjä ei rikota, mutta ei se kovin hyödyllistä ole. Olen yrittänyt antaa neuvon hallitukselle, että pitäkää laki niin kuin Paavali sanoo, äh, raamatussa kaikki on sallittua, mutta ei hyödyllistä. tiettyä menestystä on ollut siitä, että näihin tarkoituksiin vähenee rahaa. Ruotsin taso on nyt 1,4 prosenttia. Kehitysapu. Suurin osuus <clears throat> historiassa ja kaikista valtiosta, mutta puolet tästä on nyt sitten pakolaisille kotona. 0,7 kuitenkin edelleen on Afrikalle ja muille, muihin tarkoituksiin. Muitakin esimerkkejä on. Hyvin tärkeää on se, että kaksi suurinta avunantajaa EU:ssa, paitsi EU itsessään, Saksa ja UK, ovat molemmat tehneet selväksi, että ne eivät ota nykybudjetista ja kanavoi pakolaisasian hoitamiseen kotimaassa. Mahdollisimman alhaisella tasolla on pyritty pitämään, mutta korkeahan se on ja vaikea on saada ymmärrystä tälle kehitysmaissa. Ihmiset eivät yksinkertaisesti ymmärrä. Eli täytyy tarkastella sääntelyjä. Ja nyt olemme tarkastelemassa asiaa. Ei koskaan ole helppo muuttaa nykytilannetta kesken matkan, mutta katsotaan, että voidaanko tiukentaa sääntöjä. Esimerkiksi voidaan tarkastella pakolaisen määritelmää. Todellisuus on se, että sääntöjen mukaan henkilö pitäisi tunnustaa pakolaiseksi, mutta se pätee useimpiin niistä, jotka pystyvät jäämään ja useimmat jäsenvaltiot eivät anna tunnustamista YK-standardien mukaan humanitaarisen perusteen tai muilla perusteilla. Tässä on yksi potentiaalinen tapa tarkastella asiaa ja sitten on valtavat erot kansakuntien välillä. Jotkut EU-valtiot käyttävät paljon enemmän, jotkut paljon vähemmän samoihin asioihin. Jos se vain heijastaisi sitä, että sanotaan, että Alankomaissa on suuremmat palkat kuin Portugalissa, niin se olisi loogista, mutta jos erot ovat paljon suuremmat kuin että mitä nämä palkkaerot antaisivat oletta. Tarkastelemme asiaa. Matka ei tule olemaan helppo, mutta katsotaan nyt, että voidaanko tiukentaa ja valtavirtaistaa asioita ja seuraavassa huipputason kokouksessa sitten ensi vuonna palataan asiaan. Kiitos. Tässä muutamia ajatuksia, mielelläni keskustelen niistä myös. Thank you very much. You gave... Kiitoksia kovasti annoitte meille hyvin kattavan esityksen pitäisi pyytää varmasti joka kokoukseen, sillä annoitte meille syytä iloon. Eilen keskusteltiin humanitaarista avusta komission kanssa, joka luennoi meille globaaleista katastrofeista, joissa ei voi mukana. Hän oli juuri Etiopiassa käynyt en linjoa katsomassa ja matkustanut kaikkialla. Hän on kohdannut monia vaikeita tilanteita ja joskus tuntuu siltä, että maailmantilanne pahenee, mutta osoititte oikeinkin, että puhutte tilastoista, että keskivertohenkilö maassa on nyt varmasti tilanteessa kuin aikaisemmin. Jos ajatellaan meidän oma elämämme, omissa maissa meni minun elämäni verrattuna vanhempien elämään, jos kasvat 30-luvulla, miten voi sanoa, että elämä olisi nyt huonompaa, kun silloin on terveydenhuolto ja muuta. Tämä unohdetaan. Ja mielenkiintoista tutkimusta on myös tehty, jossa on osoitettu ja on tärkeää muistaa, etämaita, kuten Skandinavien maat, Britannia, Saksa ja muut hyvinvointivaltiot, siellä perustettiin, kun ne olivat melko köyhiä ja vauraus syntyi sitten, kun luotiin pe- peruspalveluita. Tämä pitäisi myös muistaa. Ja puhuit myös uudistuksista. Oli hyvä kuulla kantojanne siihen. No ehkä minun ensimmäinen kysymykseni ja sitten kollegat puheenvuoron ensimmäiseksi. Olette hyvin positiivinen. Puhutte siitä, että pitää tarttua mahdollisuuteen, joka Panama vuodot ovat antaneet, että asiat saadaan tehtyä. Mutta ihmiset ehkä ajattelevat, että no tässä on ollut aikaisemminkin ollut hienoja mietintöjä, ihmiset kokoontuvat, kaikki sanovat, että jotain pitää tehdä. Ja sitten viiden vuoden kuluttua he palaavat taas. Muuttuvatko asiat todellakin? Oletteko sitä mieltä, että OECD on hän nyt merkkiä poliittista tahdosta, ja jos, niin milloin näemme sitä? Miten voidaan sanoa, että jokin asia on muuttumassa? Minkä perusteella? Mihin ihmiset tulevat sitoutumaan? Ja tuleeko jotain tapahtumaan? Se on ensimmäinen kysymykseni. Sitten puheenvuoro saa Davos Tier EPP-ryhmästä. Thank you, Madam Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitokset myöskin herra Solheimille. Ensinnäkin Kiitokset siitä, että hän selitti hyvin selkeästi, mitä ovat ne muutokset, joita on tapahtunut sotilaallisten voimavarojen käyttämisessä. Tässä on ollut paljon sekaannusta ja nyt tämä oli hyvin selkeä. Eli jos saan sanoa tämän omin sanoin, niin jos johonkin toimintaan liittyy, sotilaista toimintaa, niin silloin ei käy, mutta jos asia ei ole näin, niin silloin kehitysapua voidaan antaa. Tiedän, että ei tämä nyt näin suoralinjainen asia, suoraviivainen asia ole, mutta ainakin EPPn näkökulmasta tämä on asia, josta me olemme iloisia. Sitten toinen asia. Viime vuonna me otimme esille myöskin äh, rauha, rauha ja turvallisuuskysymyksen kehitysagendalle. Ja nyt se on vuodelle 2016 laitettu kehitysagendalle mukaan. Sen kautta pääsemme tarkastelemaan sitä, miten kehitysagendaa rahoitetaan ja teidän päätelmänne siitä, mitä esimerkiksi sovelletaan YK rauhan turvamissioihin. Ilmeisesti tämä työ on vielä käynnissä, korjatkaa jos olen väärässä. Mutta Euroopan parlamentin näkökulmasta me haluaisimme, että tässä asiassa mennään eteenpäin. Oletan, että jotkut ovat hieman vastahakoisempia asian suhteen ja sitten jossakin vaiheessa jonkinlainen kompromissi löydetään – mutta olisin kovin kiinnostunut kuulemaan teiltä, missä tässä asiassa mennään ja mitä teidän odotuksenne ovat tulevaisuuden suhteen tässä asiassa. Kiitos. Eli Flanskalistiryhmä. Grazie. Kiitos. Haluaisin kiittää Erik Solheimia hyvin lämpimästi esityksenne loppupuolella sanoitte jotakin, että kyllä me olemme huolis, olemassa, huolissamme tästä tendenssistä, että yhä enemmän käytetään rahaa käsittelemään tätä pakolaisongelmaa ja sitä, se lasket, tästä ajatellaan kehitysapuna, vaikka se ei ole tulostaan puolia tällä hetkellä. On nyt hyväksynyt kunnianhimoisen agendan, uuden 2030 kehitysagendan, niin sen myötä pitää nyt kääntää tämä trendi ja suuntaus ja tarvitaan parempaa sitoumusta kaikilta jäsenvaltioilta suhteessa kehitysrahoitukseen. Addis Abeba mahdollisuus on osittain menetetty, koska se olisi voinut johtaa siihen, että olisi suurempia sitoumuksia. Pyytäisinkin teiltä lisää tietoa, jos teillä on lisäajatuksia Adisin veroaloitteesta. Se vaikuttaa lupaavalta, sillä kuten keskustelimme aikaisemmin presidentti Imbekin kanssa, paljon lisää pitää tehdä vielä, jos ajatellaan välttelyä ja kier- verovälttelyä ja veron kiertoa kehittyvissä maissa. Joten mitä mieltä te olette ehdotuksista, jotka liittyvät samankohtaisen raportointiin, tämän ehdotuksen teki Euroopan komissio tässä äskettäin, jos sanotaan, että kyseessä on globaali haaste ja sanotaan, että siihen pitää puuttua globaalein välinein, niin ei voida vain käyttää argoituja tietoja esimerkiksi kehittyvien osalta, jos tilanne on näin, niin tarvitaan täyttä tietojen vaihtoa ja täyttä maakohtaista raportointivelvollisuutta, joka antaa kattavasti tietoa. Kiitos. Kiitos sitten Heidi Hautala. Yeah, thank you very much, Eric, for... Kiitos Erik näin laajasta tilannekuvasta. Te olette paras henkilön sen tarjoamaan. Mutta uskon, että jos nyt elämme jonkunlaisessa globaalissa puutarhassa, siinä on riski, että siitä tulee viidakko ja täytyy tehdä kovasti työtä ja kaikki tiedämme, mitä se tarkoittaa. Ei luovuta kehitysavusta, ei luovuta mahdollisuuksista, joita Panama-paperit tarjoavat. Ja niin edelleen. No ensin äskettäisestä OECD-DAC-kokouksesta. Kuvasitte sen hyvin. Nyt luin Just Now Developmentista, että OECD ehkä alkaa tarkastella, että miten Tanska on käyttänyt tai raportoinut julkista kehitysapua, että sitä on käytetty turvapaikanhakijoiden kielikoulutukseen. Jos tulkitsen tämän oikein, niin saattaa olla tapauksia, että tämä on väärin raportoitu tueksi kehitysavuksi. Siis ilmeisesti halusitte, että kulut pidetään pieninä liittyen turvapaikanhakijoiden riittääkö se, onko mekanismia varmistamaan, että tilanne ei räjähdä käsiin. Nyt saatetaan ottaa resursseja esimerkiksi siitä, mitä kutsumme köyhyyden äh, alkuperäisiin syihin. No sitten toinen asia, ilmeisestikin noudatatte Busan konferenssin tuloksia – avun tuloksellisuudesta. Mitä voitte sanoa tästä? Miten tuloksellisuusasia on käsitelty? Entäpä uudet avunantajat? Entäpä kaikenlaiset uudet muodot? Niin miten tätä kutsutaan triangulaarisesta yhteistyöstä etelä-etelä? Näettekö uusia innovaatioita tällä alalla? Kiitos sitten Charles Görres, liberaaliryhmä. Je vais euh, prendre minä annan ensin muutaman varoituslausekkeen ennen kuin osallistun keskusteluun. En ollut valitettavasti mukana alustuspuheenvuoron aikana, koska keskustelimme toisissa kokouksessa kansainvälisistä ihmisoikeusrikkomuksista. Mutta olen seurannut keskustelua, siis tässä puhutaan kehitysavun jakamisesta ja olen seurannut asiaa, kenelle tätä apua tulisi antaa ja näyttäisi siltä, että olette sanonut, että täytyisi keskittyä kaikista vähiten kehittyneisiin maihin. No se sopii. Me olemme hyväksyneet komission ehdotuksen, jossa otettaisiin eriyttämisen periaate käyttöön, ja tämä tarkoittaa sitä, että jätetään ulkopuolelle ö, tiettyjä maita, esimerkiksi nousevat taloudet kuitenkin voidaan todeta, että siellä asuu kuitenkin suurin osa köyhistä. Ja nousevat maat, periaate on se, että nousevien maiden tulisi itse ottaa vastuuta avun antamisesta, koska heillä on riittävät varat tilanteen hoitamiseen maan rajojen sisäpuolella, mutta täytyy puhua vastuista – me emme voi puuttua maiden asioihin, mutta kuitenkin me olemme kaikki suurissa äh, vuoden 2015 konferensseissa allekirjoittaneet ja äh, suostuneet äh, kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ja niiden mukaanhan maiden täytyisi ottaa itse vastuu asioista. Eli miten me tälle saamme seurantaa? Eikö OECD olisi se elin, joka voisi edistää ajatusta vastuullistamisesta, koska ulkopuolelta käsin meillä ei ole kovinkaan paljon keinoja saada tätä toteutettua. Eli miten me saamme nämä maat ottamaan vastuun? Tämä on minun tärkein kysymykseni. Sitten toiseksi sanoitte, että suuri osa, noin 20 prosenttia, julkisesta EUn kehitysavusta saattaa joutua tai jo nyt ohjataan pakolaisavuksi. Eli huomattavia summia siirretään jäsenvaltiosta EUn kautta tuonne ja sitten meillä on velkakriisi, velkakriisi Afrikassa on kasvamassa, eli voitaisiinko velkoja perua, mitätöidä. Ja tietyt maat eivät, äh, sitten niillä ei ole penniäkään lisää sijoittaa näihin maihin. Eli todellinen apu on äh, hyvin paljon alemmalla tasolla kuin mistä on julkisesti puhuttu. 15 vuotta sitten Le Monde-sanomalehdessä näin artikkelin, jossa puhuttiin OECDstä ja sanottiin, että täytyisi olla hieman enemmän olennainen, eh, vähemmän olennainen, eli jos hyväksyttäisiin se, että toimittaisiin näin ja onnistuttaisiin tässä, niin silloin saisitte kyllä Euroopan parlamentin kehitysapuvaliokunnan tuen avuksenne. Teitä pyritään olemaan vieläkin rohkeampi kuin mitä nyt olette. No Erikka, ole hyvä. Well, it's a huge number. Valtavasti erittäin hyviä kysymyksiä, joten pahoittelut, jos sen voi vastata kaikkiin, tai jos vastaukset ovat tarpeeksi hyviä. Mutta otetaan nyt viimeisestä puhujasta. 20 prosenttia ei ole oikea luku, jota käytetään pakolaiskysymyksiin, vain 20 prosenttia tietyissä jäsenvaltioissa. Ja suurimmat avunantajat Euroopassa, Britannia ja Saksa, eivät kuulu tähän eikä myöskään Japani, USA. Ne ovat Euroopan ulkopuolella totta kai, joten paljon pienempi osuus kokonais kehitysavusta, mutta 20 prosenttia tietyissä Pohjoismaissa, enkä ole ihan varma, mutta ehkä myös Alkomaissa, Itävallassa ja Sveitsissä, mutta useimmissa muissa maissa se on paljon alhaisempi luku. Elämäni on tullut siihen päätämään, aikana tosi päätämään, että tärkein tekijä kehitykselle on johtajuus. Se johtuu siitä, että se on tärkeintä kaikkialla muuallakin, Euroopassa ja muualla. Mutta jos katsoo eri paikkoja maapallolla, joissa kaksi maata on kutakuinkin samanlaiset, mutta sitten on valtavia eroja suhteessa kehitykseen. Etelä- ja Pohjois-Korea, ehkä siellä on suuret erot, mutta katsokaa eri ja Etiopian välillä. Ei ole mitään syytä, miksi Etiopia menee eteenpäin Eritrea laahaa jäljessä. Se pitäisi olla päinvastaista, sillä on pienempi, tai katsokaa Haitin ja Dominikan tasavallan eroa muun muassa. Dominikan tasavalta on seitsemän kertaa rikkaampi per capita kuin Haiti. Sata vuotta sitten tilanne oli toisinpäin. Minä ajattelin, että tämä liittyy johtajuuteen. Dominikan tasavalta, siellä johtajat eivät ole täydellisiä, mutta eivät niin diktatoriaalisia kuin johtajat Haitissa. Joten johtajuus on tärkein kysymys. Totta kai tähän liittyy kysymys tai tämä on kysymys, jossa ulkomaalaiset voivat vaikuttaa vähiten. Heidi Hautala kysyi Busanin konferenssista. Meillä oli valtavia vaikeuksia yhden Busanin tuloksen kanssa, eli että pitäisi vielä lisää budjettitukea. Pärjäämme paremmin. Kyllä, budjettituki on äärimmäisen vaikea poliittisesti. Tätä aihetta pitäisi pohtia, sillä on muita poliittisia vaikeuksia, joita rapaispotilut kohtaavat Eli budjettitukea on Ugandaan, sitten presidentti Museveni esittelee lainsäädäntöä homoasioissa, ja usein eurooppalaisten mielestä se ei ole oikeudenmukaista. Sitten on hyvin hankala jatkaa budjettitukea ja siitä johonkin muuhun, sillä kansallisyhteiskunta, mediat, oppositio ja parlamentti vaativat, että hän toimii, sillä eurooppalainen mielipide on hyvin toisenlainen kuin mitä se on Ugandassa homoseksuaalisten asioista, mutta tämä pätee moniin muihinkin asioihin. I can't hear, En kuule teitä. Yeah, yeah. La loi c'est un, un héritage de l'empire. Tämähän on perintöä imperiumista. Maybe, but... Ehkä, mutta todellisuus on, että poliitikot, poliitikkojen on hyvin vaikea tukea kuin kansallisyhteiskunta, mediat ja muut kritisoivat jotakin kehittyvässä maassa. Tämä kritiikki voi olla oikeutettua tai ei, mutta lähes kaikkialla se siirtää keskustelua kohti muihin välineitä. Mitä ei mutta tätä ratkaista, mutta te voitte keskustella tästä, mutta jos halutaan todellakin stabilitukea on tehdä siitä hieman vankempaa suhteessa tällaiseen negatiiviseen kritiikkiin. Muuten todellisuudessa se katoaa tai heikkenee. Etelä-etelä-yhteistyö lisääntyy, kaiken kaikkien kehitysapu maista 130 jotain miljardia tällä hetkellä USAn dollareissa, kuitenkin sama euroissa, riippuen vaihtokurssista, mutta jos lisätään Kiina, arvimaat, se on paljon korkeampi luku. Kiina on tässä etelä etelä kaikkein tärkein avunantaja, mutta monet muut ovat myös mukana. Nyt tilanne on se, että on pieniryhmän maita, jotka ovat avunantajia, kuten Suomi, pieniryhmän maita, jotka ovat vastaanottajia, kuten Malawi, valtavasti maita, jotka sekä ovat avunantajia että ottajia samaan aikaan. Ja yksi esimerkki, miten mikä nyt Chile, siitä on tulossa rikas maa, ylimmän tulotason maa, syrjäytymisen keskitultason, silti haluavat pitää tämän statuksen avun vastaanottajana. He haluavat antaa apua Paraguaille, joka on huonommassa asemassa. Tämä on tehokasta, jos he auttavat Paraguaita, mutta edelleenkin he haluavat saada apua sillä siihen liittyy teknistä asiantuntijuutta, jota voidaan saada Saksalta esimerkiksi, on hyvin hankala toimittaa, tai siis saada aikaan nämä keskustelutavoitteet ilman tätä apua ja Saksa ei tule tuota teknologiaa tarjoamaan, jos sitä ei rahoiteta kehitysvaroin. Tässä on uusia kysymyksiä, joista pitää käsitellä. Eli on tilanteita, joissa maa saa apua ja antaa sitä myös toiselle maalle. Ehkä tätä voitaisiin käydä läpi jonkin luettelon avulla. Mutta tämä tilanne on monissa, on itse maissa, joissa on vielä paljon köyhiä. Tanska-kysymys, en voi kommentoida, perustuen siihen, mitä on medioissa, sillä useimmat maat vain käyttävät oikeudellisesti tai oikeutetusti sääntelyä, jota on tehty, jos on väärinkäytöksiä, niin sitten totta kai asian puututaan ja sitä ei rekisteröidä julkiseksi kehitysavuksi mutta nyt voi ottaa kantaa Tanskan tapauksen vain median tietojen perusteella, mutta palaamme tähän varmasti. Sitten edustaja Schlein. Meidän pitää täyttä avoimuutta, jos ajatellaan kansainvälisiä pääomavirtoja. Miten voimme hyväksyä sen, että kaikilla muilla aloilla on avoimuusvaatimuksia? Pitää vaatia täyttää avoimuutta poliitikoilta, päätöksiltä, mutta miten voidaan sitten, ettei jos on tehty tämän suuntaan päätöksiä, miten pitkään hyväksymme, että suurissa pääomavirroissa ei ole avoimuutta. Minun maassani Norjassa oli suurin laiva, tragedia rahan 90-luvulla. 150 ihmistä kuoli. Oslosta Köpenhaminan oleva aluksella tuli palo. Syytettiin joku toimista 20 vuotta jälkeenpäin, niin En ole tiedä, kuka omistaa tuon aluksen koska omistajuusjärjestelmä on niin monimutkainen, tai tuo ketju, se on niin kyberavaruudessa, että lopuksi ei voinut sitten enää seurata tätä omistajuusketjua. Ja meillä on kuitenkin maailman tehokkaampia järjestelmiä, jos me emme voi jäljittää omistajia, niin Kamerun ja Nepal eivät varmastikaan ikinä voi tehdä tuota. Jos haluamme vastuullista kapitalismia, miten tätä voi tapahtua, jos ei tiedetä, kuka omistaa tehtaan tai suuren määrän rahaa. Tämän pitää muuttua ja maanraportointi on tässä tärkeää. Ja sillä on OECDn täysi tuki. Haluamme, että se tapahtuu ainoastaan EU-ssa, vaan myös veroparatiisi, veroparatiisissa ja muualla. Se on täysin keskeistä. Olemme myös useita aloitteita. Miten tämä veroaloite, sen myötä autetaan kehitysmaita parantamaan verohallintoa verotarkastelman rajojakin on perustettu, jotta voidaan näitä parhaita teknisiä käytänteitä vaihtaa. Siinä käsitellään sopimuksia kehittyneiden maiden ja suurten yhtiöiden kanssa. Sambia esimerkiksi laatinut sopimuksen kaivosyhtiön kanssa. Ja sitten voidaan pohtia, että onko se kansainvälisten markkinasopimusten mukainen, jos se on jos se ole yhtä suotuisa Sambialle kuin esimerkiksi Australialle, tuolla markkinoilla, niin ehkä sitä, sitä pitäisi neuvotella uudestaan, koska valtatasapaino sopimusta tehdessä ei ollut kunnossa. Totta kai tarvitaan myös ennustettavuutta. Liiketoiminnan muuten ihmiset eivät investoi, joten tätä pitää käsitellä oikein. Sen takia haluamme antaa mahdollisimman hyvän teknisen asiantuntijuuden. Mainitsin myös tämän BEPS-aloitteen, joka menee nopeasti eteenpäin. Kysyitte minulta vielä jotain Totta kai nopeaa muutosta, positiivista muutosta on tapahtumassa, mutta sitä pitää edelleenkin nopeuttaa. Se pitää pitää yllä ilman poliittista johtajuutta korkeammalla tasolla. Se ei tule tapahtumaan. Tämä syy siihen, miksi, tai syy siihen, miksi nyt on, että talouskriisin jälkeen suurimpien maiden valtiovarainministerit, eli Euroopan suurin maiden Yhdysvallat, Kiina, Intia sun muut päättivät, että tarvitaan näitä veroja, tuloja. Emme voi pitää yllä järjestelmää, jossa köyhiä pyydetään maksamaan veroja ja keskiverto, tai henkilöpaksumisveroja, mutta sitten on niin paljon tällaisia porsaanreikiä, missä rikkaat voivat välttää näitä sääntöjä tästä syystä. Nyt on paljon lisäsyitä tehdä että tämä pitää jatkua voittoon asti, kunnes todellista muutosta saadaan. Tämä on vastuullisen kapitalismin keskiössä. Tämä ei ole vallankumouksellista. Kapitalismin pitää saada toimimaan tavalla, jolla se oli tarkoitus toimia. Ja jos minä omistan suurta Norjasta pääomaa ja saisi siirtää sitä Neitsyt saarille tai muualle, että se on piilossa. Muistakaa, että ette investoi sinne, te vain kierrätätte sen sitä kautta, jotta piilottelette omistajaa lopuksi. Edustaja Stier, puhuitte rahoista ja turvallisuudesta. Ei nyt pidä hämääntyä. Rauha ja turvallisuus ovat äärimmäisen tärkeitä kehitykselle. Jos ranskalaiset eivät olisi toimineet Keski-Afrikan tasavallassa, niin paikka todennäköisesti olisi räjähtänyt käsiin. Tämä oli hyvin tärkeää Keski-Afrikan tasavallan kehitykselle, että siellä toimittiin ja saatiin jonkinlainen rauha. Jos ranskalaiset eivät olisi toimineet Malissa, niin jonkin aikaa jihadistit olisivat vallanneet sen. Se oli tärkeää kehityksen kannalta, että se tapahtui, mutta voi hyväksyä sitä, että sitä rahoitetaan kehitysavun myötä, sillä terveys ja koulutus muuten kärsii. Mitä me nyt olemme uudistaneet, ovat nämä marginaalit. Sitten lopuksi kymmenen vuotta vietin Sri Lankan prosessin mukana siinä asiassa avain rauhaan on saada politiikan toimet oikein. Voimme avustaa rahalla. Tarvitaan joskus sotilaisia toimia, mutta jos poliittiset toimet eivät onnistu, niin sillä kanssa huomattiin, että rahoja on niin sanotusti ostaa antamalla valtavasti rahaa kehitystarkoituksiin, mutta se ei auttanut, tai ehkä auttoi, mutta ei tuonut rauhaa ja meidän pitää toimia tässä paljon paremmin. Tämä on lopullinen kommenttini. Kaiken kaikkiaan pärjäämme paljon paremmin suhteellisesti hyvin toimivissa maissa, kuten Tansaniassa, jos otetaan kehitysapua, kuin näissä kriittisissä paikoissa, kuten Etelä-Sudanissa. Se on suuri haaste Etelä-Sudanissa tällä hetkellä. Varapresidentti ja presidentti edelleenkin kiistelevät yksityiskohdista, paljonko aseita he voivat viedä Jubaan, saman aikaan ihmisiä kuolee päivittäin Etelä-Sudanissa. Me ja te, mitä pyydetään maksamaan tuon kriisin vaikutuksista. Koko ihmiskunta maksaa tästä. Avoimuutta ei ole millään tavoin etelä öljytuloista, joka pitää sotaa yllä ja joka rikastuttaa tiettyjä ihmisiä kovastikin. Kauanko voimme jatkaa tätä? Kansallisen yhteisön pitää nyt kokoontua ja saada paljon voimakkaampi viesti, että jos haluatte, että me maksamme teille humanita- tämän sodan humanitaarista kulusta, niin meidän pitää nähdä, että miten käytätte öljyrahoja tässä kaunissa Itä-Suomen maassa. And which banks in... Ja mitkä pankit ottavat rahaa vastaan täällä ja muualla Etelä-Sudanista. Mitä he tekevät kaikella tällä rahalla, joka on tuota, rahaa ei voi syödä, kuten sanonta kuuluu. Miljardeja, miljardeja istu, on laiskoja pankkitileillä, sitä voisi käyttää paljon paremmin. Tämä vettiin sotavuosina, että jotain pitää tehdä sillä rahalla, muuten koko maailma pysähtyy. Erik on antanut meille paljon ajattelemisen aihetta, kuten yleensäkin. Ja haluamme tehdä tämän Bekin kanssa. Komissio on täällä. Pahoittelut Jérôme Leroy. Onko teillä mitään lisättävää siitä, mitä komissio tekee? Hyvin nopeasti lopettaa. Um, thank you, Chair. I'll try to... Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua niin lyhyesti kuin mahdollista. Kaksi minuuttia korkeintaan. Komissio on aktiivinen osallistuja julkisen kehitysavun modernisaatioprosessissa, teemme sen DAKissa kaikissa muodoissaan, myöskin tilastojen työryhmässä. Tämä on kovin hieno yleiskuvia, jonka meille annoitte. Veroista, veroalatetta, tuemme olemme osa siinä. Pidämme holistista lähestymistapaa parempana. Siihen kuuluu kaikki kotimaan julkisten varojen hallinto ja verojen keru, ei pelkästään verot. Se on osa kokonaisuutta, holistinen kokonaisuus ja sen osatekijä. Muuten se meille sopii. Sitten rauhi ja turvallisuus, tervetullut uudistus, pieni mutta tarvittu. Itse asiassa tuimme sitä, olimme myös neuvotteluissa mukana lainoista. Tämä on avainasemassa oleva ponnistus. Se on avainasemassa oleva väline kehitysavun välineissä. Reformi on tyydyttävä, olemme tyytyväisiä sihteeristön ehdotuksiin, mukaan lukien viimeisin julkisen, eh, anteeksi, yksityisen sektorin välineistä. Monista syistä pidimme parempana välineellistä lähestymistä mieluummin kuin institutionaalista. Tämä menee nyt aika teknisiin kysymyksiin, en mene liian pitkälle siinä, mutta instrument, eh, tässä lähestymistavassa se on täsmällisempi mittaamistapana tämä instrumentaalinen. Kuitenkin olemme tyytyväisiä. Toivottavasti päästään loppuun 2016 vuoden aikana niin, että voidaan oikeasti alkaa uutta mittaamista toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Ja sitten pakolaiskustannukset itse avunantajamaassa. Mittaamista, täytyy lähentää, mittaamistapoja täytyy lähentää toisiinsa. Tekisin, nyt, nyt mittaavat täysin eri tavoin. Sen täytyy muuttua. Ymmärrän että onkin työryhmä, jota ollaan perustamassa. Se tarkastelee asiaa ja se on oikein hyvä. Sokerin pohjalla asia, jota Sol ei maininnut, TSD, olemme nähneet, että julkinen kehitysapu on osa rahavirtoja. Uusi aggregaatti, kokonaiskehitysapu on aika barbaarinen käsite, mutta ei ole parempaakaan keksitty vielä. Tämä uusi aggregaatti on tärkeä. Ja haluaisin nyt, että OECD etenee asian kanssa mahdollisimman nopeasti niin, että vuoden puolentoista aikana saadaan oikeita tuloksia TOSSD-asiassa. Niin, voin vaan lisätä aamen. Olen samaa mieltä kaikesta, mitä sanoitte samalla linjoilla. We've got the coming. Niin komissio sen mimitsa on tulossa rakenteellisen vuoropuhelun. Ehkä voisimme kysyä häneltä, että mitä prioriteetteja komissiolla kokonaisuudessaan on ensi vuonna. Ja voitaisiin kysyä myös Federica Mogherinilta, sillä keskustelu tavoitteita voidaan saavutettua ilman, että tämä prioriteetti komissiossa. Ja se toteuttaa tämän yleisvammaisuuden komissio pitäisi olla johtavassa osassa, joten ehkä meidän pitäisi puhua heidän kanssaan ja koordinaattorin kanssa pitäisi pohtia vielä eteenpäin tätä, sillä ilman sitä emme ikinä saakaan edistystä sitä, mitä Erik ja komissiot Kiitoksia kovasti Erik, että pääsit paikalle. And fact, we haven't got time for the other two points. Meillä ei ole enää aikaa, ei ollut muita asioita seuraava koskaan 23. toukokuuta tietääkseni kyllä. Kiitos tulkeille lisäajasta. Hyvin kärsivällisiä tänään ja eilen. Kiitos.